Kiitoksia. Monsieur Duff. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille tästä pitkästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Keskustelu on päättynyt ja seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan, eli Van Ordenin mietintö edistysmiinoja koskevissa toimissa. Eli esittelevän Orden saa neljän minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, uh, madam president i have to say first of all that it is a disappointment that there has not been time for a full. puhemies. Uh, on suuri pettymys se, että tästä tärkeästä asiasta ei käydä täyttä keskustelua täysistunnossa. Olen saanut täyttä tukea tälle asialle monilta poliittisilta ryhmiltä. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Monet meistä 90-luvulla pyrkivät edistämään sitä, että jalkaväkimiinojen käyttöä vähennettäisiin. Olemme tietoisia siitä, että tuhansia ihmis- hengis- ihmiselämiä menettiin niiden vuoksi ja monien tuhansien elämiin vaikutettiin vammojen vuoksi, että oli syntynyt. Saamme myöskin tietää, että useille armeijoille nämä eivät ole mikään keskeinen tekijä niiden aseistuksessa. Tapahtui valtaisaa ponnistelua kansalaisjärjestöjen ja hallitusten taholta, jotta päästäisiin eroon tästä, joka ei pelkästään maksa ihmisenkin, vaan myöskin vaikuttaa kehitykseen monissa köyhissä maissa, jotka ovat toipumassa aseellisista konflikteista. Monet meistä ovat osaltaan pyrkineet eh, julistuksiin, joita on tehty ja eh, tukineet eh, erinäisiä toimijoilla on pyritty pääsemään eroon näistä aseista. Meitä kuitenkin kysyä, miksi tätä ei ole tapahtunut, vaikka on ollutkin edistystä. Tähän mennessä oli 90, kuitenkin 90 maata on tilanteessa, jossa jalkeminoja käytetään ja mot, niistä ovat edellisen varmita käyttämään jossakin määrin ja edelleen on paljon henkilöitä, ja uh, jotka ovat uhreja näille aseille. Meidän täytyy kiinnittää huomio vielä kerran tähän asiaan ennen kaikkea siksi, että Euroopan unionin toimielimet ovat mukana toimissa. Tässä on tärkeä komission rooli, joka on yksi johtavia tekijöitä monien jäsenvaltion osas, osa, osalla, samoin, yhdessä, samoin kuin Kanada ja Yhdysvallat ja eräät muut. Olemme pyrkineet nimenomaan keskittymään jalkaväkimiinoihin tunnustaen sen, että räjähteet, jotka ovat jääneet jäljelle sodan jälkeen, voivat olla miksi myöskin rypälepommeja tai vastaavia aseita. Ja olemme tietoisia siitä, että läntiset demokratiat ovat enkelten puolella. Me pyrimme auttamaan, meidän motiivimme ovat hyviä, eikä mitään palvele se, että harjoitetaan turhaa itseruoskintaa. Sen sijaan me olemme pyrkineet korostamaan, että on hallituksia, esimerkiksi Libyassa, jotka äskettäin ovat jälleen levittäneet jalkaväkimiinoja. Sellaiset ryhmät kuin FARC, jotka pyrkivät tuottamaan omia miinojaan, ja muut ryhmät jotka ovat pyrkineet käyttämään improvisoituja räjähteitä jotka ovat pelkästään uhka armeijoille, vaan myöskin paikalliselle siviiliväestölle. Siksi on tärkeää keskittyä niihin, joiden toimet pyrkivät edelleen, voivat edelleenkin vaikuttaa viattomiin siviileihin, jotka elävät arkielämäänsä. Olemme tässä varten laajoja kuulemisia. Me olemme pitäneet seminaarin tammikuussa, jossa oli läsnä kansainvälisen kampanjan edustajia, jossa pyritään estämään jalkaväkimiinat kansainvälinen punaisen ristin komitea, Sloveniassa toimiva miinojen purkamissäätiö Hilo Trust ja myöskin ulkosuhdehallinto. Me olemme saaneet kirjallisia esityksiä sen lisäksi monilta muita tahoilta. Seminaarin tulos oli yksimielinen, yksimielisesti se, että komission pitäisi osoittaa yksi budjettikohta näille miinatoimille. Ajattelen kuitenkin ongelmia, joita tällä hetkellä on. Ajattelen taloudellisia ongelmia, joita on monissa maissa. Avainviesti mietinnössä on se, että pitäisi olla keskittyneempi lähestymistapa miinatoimissa, asettaen prioriteetiksi ne maat, jotka eniten tarvitsevat apua, samanakaan ohjaten maita, joilla on varallisuuksia käyttää enemmän omia varojaan jalkamäkimiinojen käytön torjumiseen. Monet maat, kuten Angola, luottavat pitkälti kansainväliseen tukeen ja voisivat kansainvälisesti itse antaa suuremman panoksen ja muita maita kuin Bosnia, jossa konflikti on ohi, mutta jossa niille jältävästi jälkeillä jäljellä räjähteitä, jotka estävät taloudellista kehitystä. Tällaisten maiden pitäisi pyrkiä hyödyntämään enemmän omia armeijojaan äh, miinatoimissa ja ennen kaikkea humanitaarisiin miinojen poistamistoimiin. Toistan sen, että uskomme, että paremmalla kansainvälisellä koordinaatiolla ja paremmilla prioriteetteilla – paremmalla hallinnon järjestämisellä, paremmilla nimonita poistamistoimilla, paremmalla raportoinnilla ja tehokkaammalla varojen käytöllä. Maailma, jossa ei olisi jalkaväkimiinoja, jotka ovat uhka elämälle, toimeentulolle ja taloudelliselle kehitykselle, on realistinen mahdollisuus tietyn määräajan puitteissa. Kiitoksia tästä alustuksesta. Seuraavaksi menettelymän puhujalistaa ja ensimmäisen puheenvuoron saa Basescu. Consider că raportul domnului Van... Kiitos, puhemies. Van Ordenin mietintö käynnistää uudelleen keskustelun erästä Eurooppaa edelleen uhkaavasta turvallisuusriskistä. Jalkaväkimiinoja on käytetty hyvin laajamittaisesti esimerkiksi Balkanin kriisissä ja siviilivahingot ovat olleet huomattavia. Miinojen raivaus on pitkä prosessi, eikä kaikilla valtioilla ole edes varaa tällaisiin toimiin. Tästä syystä asukkaiden palaaminen asuinsijoillensa on hankalaa, koska he saattavat joutua astua, astua miinaan meidän täytyisi pikkuhiljaa saada nämä konfliktialueet eh, siivottua ja on tärkeää, että paikalliset viranomaiset ovat toiminnassa mukana ja he saattaisivat itsekin tästä hyötyä. Haluaisin myöskin vedota mm, asiantuntija kansalaisjärjestöihin, jotta ne tekisivät kaikkensa, jotta tämä riski saadaan poistettua. No, Kiitoksia sitten Kopa. Kirja Proedre puhemies. Sosiaalidemokraatit ovat tyytyväisiä siitä työstä, jota ottavan sopimuksen jälkeen on 12 vuoden ajan tehty. Me olemme ylpeitä siitä, että Euroopan parlamentti edelleen äh, kansainvälisesti vie tätä asiaa eteenpäin, mutta työtä ei ole vielä pääty, viety päätökseen ja tuhannet ihmiset edelleen kärsivät näistä aseista. Tämänpäiväisellä ehdotuksella me haluamme tarkastella sitä, miten me voisimme parantaa kansainvälistä toimintaamme, jotta tulokset tulevaisuudessa olisivat entistäkin parampia. Meidän täytyy tarkastella tätä kokonaisuutena, yhdistää toimintamme miinojen vastaisessa taistelussa, jotta me saamme parempia tuloksia toiminnastamme aikaan kansainväliset ja kansalliset toimimat, siinä ei tule keskittyä ainoastaan jalkaväkimiinoihin, vaan myöskin kaikkiin muihin taisteluissa käytettäviin aseihin. Meidän täytyy myöskin tiedottaa kansalaisille ja uhreille näistä asioista, koska usein kysymys on lapsista. Haluaisin onnitella esittelijä Van Ordenia tästä erinomaisesta mietinnöstä, mutta myöskin siitä erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota hänellä oli kaikkien varjoesittelyjen kanssa. Kiitoksia sitten Lunacek. Merci. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin yhtenä varjoesittelijöistä kiittää herra Van Oudenia tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä mietinnöstä, joka on syntynyt. Te olette pyrkineet olla sisällyttämään kaikki meidän tarkistuksemme, jota olemme saaneet hyvän mietinnön. Olen pahoin siitä, ettei käydä laajempaa keskustelua asiasta. Haluaisin kiinnittää huomion yhteen kysymykseen, joka nousi esille sen jälkeen, kun keskustelu oli käyty ulkoasianvaliokunnassa. Siksi se ei sisälly tähän mietintöön. Juuri toukokuussa lukuisten kansallisjärjestöjen koalitio Pax Christi Network ja muut ovat julkaisseet raportin, jonka haluan osoittaa teille investoinneista, jotka liittyvät rypäleammuksiin. Ja tämä on yhteinen vastuu. Tässä puhutaan siitä, mitä yhtiöitä, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, syyttää muita, jotka rahoittavat jalkaväkimiinojen ja rypäleammusten tuottamisen edelleen. Ja tämä on rohkaisu, rohkaisu sille kritiikille, jota esitämme tässä mietinnössä. Tämä täytyy lopettaa. Haluaisin siis vedota kaikkiin jäsenvaltioihin neuvostoon komission kansallisen parlamenttiin, että tukevat tätä tavoitetta näitä kansanjärjestöjä ja että todellakin huoletaan siitä, että ei tapahdu investointeja näiden julmien aseiden tuottamiseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermaja. Kiitos puhemies. 100 miljoonaa jalkaväkimiinaa on maahan kaivettuna ja seitsemänkymmentä prosenttia uhreista on tavallisesti siviilihenkilöitä. Näin Ottavan yleisopimus oli askel oikeaan suuntaan, mutta myös EU-ssa meidän pitäisi tarkastella tilannetta jäsenvaltioissa ja kuusikymmentäkuusi vuotta toisen jälkeen Esimerkiksi minun kotimaassa kaupungissa Linsissä on noin 7000 pommia edelleen maassa, joita ei ole pystytty eliminoimaan. Ja tästä aiheutuu tuhansien eurojen kustannuksia, joista maanomistajat ovat itse maksamaan. Ja komissio on pyrkinyt välttelemään asian käsillä, on pyritty saman aikaan puiterektiivejä, jotka liittyvät työsuojeluun ja koskevat esimerkiksi työskentelyä erinäisissä laiva rotiskossa ja muissa paikoissa, mutta tässä ei kuitenkaan ole tätä varten ratkaisemaan kielletty, joten näyttää siltä, että kysymys on siitä, että EU ei ole tietoisuutta tästä ongelmasta, joka on olemassa. Kiitoksia. Sitten Kelam. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Kollega Van Orden on tehnyt oikea-aikaisen ja erinomaisen mietinnön. Tässä on mukana ollut asiantuntijoita, ja tämä on kuitenkin hiukan epätasainen tuotos. Ja mietinnössä puhutaan suurista maista, jotka vielä eivät ole mukana tässä miinankieltosopimuksessa, kuten Venäjä. Se poistettiin käyttäjälistalta vasta viime vuonna. Ja joissain maissa on valtavia varastoja Venäjällä ja Kiinassa. Siellä on 100 ja 24 miljoonaa jalkaväki miinaa varastossa. Mietinnössä puhutaan siitä, että jotkut maat ovat liian riippuvaisia kansainvälisestä avusta ja näiden valtioiden velvollisuus on kantaa vastuu miinojen poistamisesta. Ja sitten mietinnössä on puhuttu myöskin uhrien avustamisesta. Se on pitkäaikainen haaste ja siihen tarvitaan kansainvälistä solidaarisuutta ja siihen liittyy myöskin EUn myöntämät varat. Kiitoksia ja lopuksi annan puheenvuoron vielä komission jäsenelle. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, tämä mietintö, joka liittyy minua koskevien toiminnan, on erittäin hyvä. Huomattavaa edistystä on tapahtunut näissä asioissa, mutta kuitenkin paljon vielä on tekemistä, erityisesti mitä täällä kaikkien haurampia maita, jotka edelleen tarvitsevat kansainvälistä tukea ja myöskin uhrien auttamisessa. Tavoitteena on, että nämä miinat voidaan kokonaan poistaa ja samalla pitää puuttua myöskin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Mietinnössä on oikein todettu, että uusien uhrien määrä vähenee, mutta edelleen tarvitaan avunantoa uhreille. Valtavaa humanitaarisia ja kehityshaasteita on siis edelleen. Mietinnössä on osoitettu, kuinka paljon ponnisteluita on jo tehty kansainvälisessä yhteisössä ja osa ponnisteluita on se, että EU ja jäsenvaltiot ovat kollektiivisesti antaneet poliittista rahoitus- ja tieteellistä tukea miinan raivaustoimille ympäri maailmaa. Rahoitustuki oli lähes 1,8 miljardia euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli tämä on noin puolet koko maailman antamasta avusta minoja minojen vastaisiin toimiin. Tuki on ollut monimuotoista. Ensinnäkin yhteisiä ulkopoliittisia toimia. Näin sen avulla olemme raivanneet miinoja. Olemme edistäneet täytäntöönpanoa ottavan yleisopimuksen kautta. Me olemme vahvistaneet ponnisteluita, jotta voisimme paremmin noudattaa yleissopimusta. Ja nyt olemme myöskin valmistelemassa uutta neuvoston päätöstä sen jälkeen kun ottavan yleisopimuksen toinen tarkastelukokous Kartahenassa, Kolumbiassa järjestettiin vuonna 2009. Sitten kehitysavun kautta unionin budjetista on annettu tukea noin 400 miljoonaa euroa vuosina 2002-2010. Kolmanneksi me katsomme, että olisi tarpeen uudistaa sääntöjä EUn toimien suhteen Näissä säännöissä halutaan varmistaa miinoja, miinatoimintojen valtavirtaistaminen kansallisissa suunnitelmissa ja yhdistää turvallisuus näihin hankkeisiin. Tähän lähestymistapaan tarvitaan sitä, että avun saavat maat ottavat miinan raivauksen painopistealueeksi. Me myöskin haluamme keskittyä keskittyä siihen, että kehitämme paikallista kapasiteettia ja annamme tulevaisuudessa apua, joka on sitten korvamerkitty näille maille, jotka vähiten pystyvät itse auttamaan itseään. Lopuksi haluaisin vakuuttaa Euroopan parlamentin jäsenille, että tietyt miinoihin liittyvät toimet ovat saaneet rahoitusta vakausvälineestä ja myöskin humanitaarista apua on annettu esimerkiksi Pakistanissa, Pohjois-Sudanissa, Etelä-Sudanissa ja Sri Lankalla. Lopuksi haluaisin korostaa tärkeää seikkaa, jota mietinnössä ei mainittu. Me olemme huolissamme siitä, kuinka paljon miinojen uhreja on, johtuen miinoista, jotka ovat ei-valtiollisten toimijoiden asettamia. Tätä asiaa pitää edelleen pohtia kaikissa valtioissa, jotka ovat allekirjoittaneet ottavan yleissopimuksen. Lopuksi voin taata, että EUn minoja koskevat toimet ovat painopistealue EUn ulkotoiminnassa ja haluaisin vielä kerran kiittää tästä tärkeästä mietinnöstä. Kiitoksia. Nyt keskeytämme istunnon puolen päivän saakka, jolloin aloitamme äänestykset.